Possiamo iniziare? No niin, voimmeko aloittaa? Procederemo a voto. Siirrymme äänestämään käden nostolla, ainakin ainoastaan niissä tapauksissa, kuin on välttämätöntä, niin äänestämme koneellisesti äänestyskorttia käyttäen. Kaikki ryhmät ovat päässeet lopputeksteistä sopimukseen, joten voimme äänestää tämän turvin varmastikin entistä nopeampaan tahtiin. Näin ainakin toivon. Oletteko valmiita? Albert, haluatko sanoa jotakin ennen varsinaista äänestystä? Jos ei, niin voimme aloittaa. YMP vuoteen 2020 mietintö. Äänestämme siis kättä nostamalla. Kompromissi yksi, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten edelleen kättä nostamalla kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Pieni hetki. 231 tarkistus otetaan koneellisesti. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Täällä on kaksi ääntä liikaa, toinen EPPltä, toinen SDltä. Olkaapa tarkkana. 231. Äänestys alkaa uudelleen. Oletteko äänestäneet? Älkää äänestäkö liikaa. Siellä on edelleen EVPstä yksi ääni liikaa. Hyväksytty, mutta olkaa tarkkoina äänten kanssa. Nyt sitten taas kättä nostamalla kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. kättä nostamalla kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sähköisesti tarkistus 267. Äänestys alkaa 267. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 272 koneäänestyksenä. 272. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kättä nostamalla kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen kättä nostamalla kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koneäänestyksen tarkistus 381. Koneäänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kättä nostamalla kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys, tarkistus 497. 497 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 497 on hyväksytty. Seuraavaksi kättä nostamalla kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 17b koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. 17b. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt kättä nostamalla Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19. Kättä nostamalla edelleen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kättä nostamalla edelleen Kompromissit 20-23 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestyksenä tarkistus 643. Äänestys alkaa 643. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 643 on hyväksytty. Kättä nostamalla kompromissitarkistus 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 25. Kättä nostamalla puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt koneäänestyksenä tarkistus 478. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Edelleen koneäänestyksenä tarkistus 500. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatketaan koneäänestyksellä 692. Äänestys alkaa. 692. Äänestys päättyy. Hylätty. Koneäänestyksenä 752. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Koneäänestys 756. Äänestys alkaa. Oletteko äänestän, äänestäneet? Äänestys päättyy. 756 on hylätty. 757. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 757 hylätty. 759. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 758. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 754. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 755. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Lopuksi 760. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Nyt sitten taas kättä nostamalla kompromissitarkistus 26 puolesta. Nostakaa käsi ylös vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. koneäänestyksenä 784. 784 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kättä nostamalla kompromissi 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt koneellisesti 853 puolesta vastaan. Oletteko äänestäneet? Pyydän anteeksi. 853 koneäänestyksenä. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kättä nostamalla kompromissi 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme. Puheenjohtaja korjaa koneäänestyksenä. 892 äänestys alkaa. 892. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 894. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kättä nostamalla kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. koneäänestyksen tarkistus 45 tai kappale 45 pikemminkin. Siihen liittyy esittelijän tarkistus. Äänestys alkaa. 45 siis. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkamme koneäänestykseen. Tarkistus 1022. 1022 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys alkaa 1023. Tarkistuksesta se on Patraon tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1025. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Nedelchevan 1025. Äänestys päättyy. Hylätty. Edelleen esittelijän konsolidoitu tarkistus. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Ja nyt vielä koneäänestyksenä 1035 erää ja muut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt kättä nostamalla kompromissi 45 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Koneäänestyksenä 1052 Erans ja muut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1053. Äänestys alkaa. Gladfelder. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kättä nostamalla. Kompromissi 47. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen kättä nostamalla kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koneäänestyksenä tarkistus 1094. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5.2 puolesta vastaan. Vastaan. Hyväksytty. Nyt koneäänestyksenä 1129 Paulsen ja muut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kättä nostamalla. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei sittenkään koneäänestys alkaa tarkistuksesta 1227. 1227. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja taas kättä nostamalla kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys 1240 Dorfman. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Puheenjohtaja korjaa välistä jäi 1, 2, 3, 5. Dodds ja muut. Äänestys alkaa. 1, 2, 3, 5 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 3, 8. Äänestys alkaa. Dantan ja Papastamkos. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty, sanoo puheenjohtaja. Nyt sitten 1, 2, 40, Dorfman. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, kaksi, neljä, yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten kättä nostamalla kompromissi 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi BA puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi GA puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. GB puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus I puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi IA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koneäänestys tarkistuksesta 101. Äänestys alkaa. Erant ja muut. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. Nyt sitten taas kättä nostamalla kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi LA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi PA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PB seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PC seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien päätöksestä luetelmakohdista. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten muiden valiokuntien lausunnot. Kättä nostamalla DVA puolesta vai yhtenä ryhmänä? DV6 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. DV7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Envi 20. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 27. me koneäänestyksellä tai tasuja nopeammin. Envi 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 28 äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Koneäänestyksenä edelleen Envi 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 31. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 40 raukeaa. Itre 6 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 on hyväksytty äänin 29.15. Selvä tulos. Itre 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Regi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 14. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Pieni hetki. Regi 17. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt loppuäänestys mietinnöstä muutetussa muodossa. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Yhdellä vastaäänellä, neljällä tyhjällä, ja 40 puolta äänellä hyväksytty. Onnittelut Albert Dessille. Hola ad Albert Dess. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, Albert Dess saa puheenvuoron. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, Uskon, että tämän äänestyksen jälkeen minun on syytä kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana laatimassa näitä kompromisseja. Ja haluaisin kiittää puheenjohtajamme Paolo de Castroa, erityisesti häntä, mutta myös koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä ja totta kai myös muita kollegoita, jotka vaikuttivat tähän mietintöön. Samoin haluan kiittää sihteeristöjen siis valiokunnan ja sihteeristöä ja poliittisten ryhmien sihteeristöä. He ovat tehneet todella paljon työtä, samoin omia avustajani. avustajani. Kiitos kovasti. Nyt todella lähetämme tässä selkeän viestin komission ja sen Cholosille siitä, että Euroopan parlamentti todella on antanut oman merkkinsä yhteiselle maatalouspolitiikalle vuoden 2013 jälkeiselle ajalle ja toivottavasti komissio myös ottaa tämän parlamentin enemmistön kannan huomioon. Possiamo continuare il nostro lavoro. Jatkamme työtämme. 13 esityslistalla 834-2007 asetuksen muuttaminen luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöstä annettu asetus. Martin Hau, Hoisling on esittelijä. Äänetämme ensinnäkin biologisesta maanviljelyksestä ja rajoit... Hoisling tukee vahvasti komission ehdotusta. Kaiken kaikkiaan meillä on 23 esitystä, muutosesitystä, joista 13 esittelijän hyväksymme niitä kohtia, jotka heijastelevat sopimusta instituutioiden kesken ja jotka liittyvät delegoituihin ja muihin säädöksiin. Jos Martin ei halua käyttää puheenvuoroa, niin aloitamme äänestyksen välittömästi. Kiitoksia Martin. Äänestämme. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. 17. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen kuusi. Tarkistus 6. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 7. Äänestys alkaa. Tarkistus 7. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. EPP-ryhmällä e on kaksi ylimääräistä äänestäjää. Kaksi ylimääräistä ääntä EPPllä. Äänestämme tarkistuksesta 21. 21. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9. Yhdessä. Äänestys alkaa. 90, 11 ja muutama johdanto kappale. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 13. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt Neljätoista, johdantosan kappale. Neljätoista, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Ja loppuksi 15. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja ihan loppuun äänestämme neuvottelumandaatista. Neuvoston kanssa äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Onnittelut Martinille ja eteenpäin. Kohta 14. Täällä on muutamia kollegoita, joiden täytyy lähteä Sure-valiokuntaan äänestämään, joten ehkäpä voimme tehdä pienen muutokseen. Ja jos kaikille sopii, niin äänestämme välittömästi Lavian esityksestä. Eli 16 otetaan ensin, jos teille sopii. Okei. Eli menemme nyt Voimme äänestää blokkina kaikista tarkistuksista, jotka liittyvät esittelijän Giovanni Lavian mietintöön. Kyse on Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta. Aloitan äänestyksen. Ah, aloitan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Lavialle ja puolustakaa sitten suressa meidän valiokuntaamme. Ai niin, meidän täytyy vielä äänestää kahdesta asiasta muodollisesti. Meidän täytyy ensinnäkin äänestää äh, esityksestä näin muutettuna. Ihan nämä loppuäänestykset vain. Ovatko kaikki äänestäneet? Lainsäädäntöehdotuksesta. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslauselma äänestys. Äänestys alkaa. Kiitoksia, hyväksytty. Ja sitten vielä neuvottelumandaatista neuvoston kanssa äänestetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Näin olemme hoitaneet muodollisuudet. Palaamme kohtaan 14. Kyse on neuvoston asetuksen 485 muuttamisesta Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvien toimenpiteiden kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annettu neuvosto. Luis Manuel Capula Santos on esittelijänä. Jos esittelijälle sopii, niin äänestämme blokkina. Hyvä. Äänestämme kaikesta, kaikesta yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Adesso... Nyt äänestämme päätöslauselmasta. Päätöslauselmaehdotuksesta äänestys alkaa. Hyvä. Hyväksytty. Ja sitten lopuksi neuvotteluista neuvoston kanssa äänestetään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Luisille. Hyväksytty. Kohta 15 esityslistassa. Asetuksen 378-2007 muuttaminen yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevien soveltamissääntöjen osalta. Esittelijä on Britta Reimers. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Sopiiko sinulle, että äänestämme blokkina? Hyvä. Äänestys alkaa. Kaikki tarkistukset blogissa. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme Lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopuksi äänestämme neuvotteluista neuvoston kanssa, neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin. Tämäkin kohta 15 on hyväksytty. Onnittelut Britta Reimersille. Hyvät kollegat, tämä on ollut erittäin tärkeä päivä. Me saimme ensin keskustella professori Broodin kanssa ja sen jälkeen äänestimme Dessin eh, mietinnöstä. Näemme 21. kesäkuuta kello 9. Kiitoksia. Parfait